keskeytetty. Euroopan parlamentin istuntokausi on näin ollen käynnistetty jälleen pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit 24.5.2012 ovat käytettävissä. Ne onko vastalauseita liittyen tähän pöytäkirjaan? Ei näytä olevan, joten tämä on näin ollen hyväksytty. Hyvät kollegat, haluaisin toivottaa siellä ylhäällä